tärkeää todellakin käydä tätä tämänpäiväistä keskustelua. Muistuttaisin muutamista tapauksista, jotka eivät useinkaan ole esillä. Muistuttaisin teitä siitä, minkälaisissa olosuhteissa, todellakin epäinhimillisissä olosuhteissa ihmiset Libyassa ja Ruandassa joutuvat olemaan vankiloissa kuoleman tuomio alkaa oikeastaan jo, kun joutuu vankilaan ja syyttömiäkin usein vangitaan. Ja mitä tulee läntisen Saharan tilanteeseen, siitäkin haluaisin muistuttaa teitä. Tilannetta ei ole selvitetty ja tilanne tuskin tulee muuttumaan. Ja muistutettakoon myöskin niin sanotusta ilmastopakolaisista, jotka joidenka lukumäärä kasvaa kasvamistaan. Tämä täytyy muistaa. Tähän perustuu meidän yhdessä elomme tilanne. Kollega Lambsdorff, olkaa hyvä. Kiitos paljon. YK on 60. syntymäpäivä 2005 loi Facebuilding Commissionin ja ihmisoikeusneuvoston. Rankamista tekee melko hyvää työtä ja täyttää vaatimukset, mutta ihmisoikeusneuvoston osalta näin ei voida parhaalla tahdollakaan sanoa tämä tuodaan esiin päätöslauselmassa, että uudistuksia tarvitaan todella kipeästi. Ihmisoikein neuvoston työ on liian yksipuolista. Israelia käsitellään siellä tavalla, joka on todella ikävä. Goldstonen raportti on sinänsä varmasti hyvä aihe, mutta ei ansaitse ihan tällaista asemaa. Iran, niin jäsenyys olisi kuollon isku ihmisoikeusneuvostolle. Minä haluaisin ulkosuhdehallinnolta myöskin selkeän kannan, koska jos työ jatka, jatkuu tällä tapaa, meidän täytyy vakavasti pohtia sitä, miten YKssa painotetaan ihmisoikeustyötä ainakin komiteassa, jossa on parempi edustus ja näin voisi toimia paremmin. Kiitos. Van der Stub, yksi minuutti. Te tiedätte, me tiedämme, YK ihmisoikeusneuvosto on täydellinen farsi. Sitä pyritään suojelemaan, tekipä se sitten mitä tahansa. Täällä syytetään myöskin syyttömiä. Se on nimeltään ihmisoikeusneuvosto, mutta se on kaikkea muuta kuin sitä. On häpeällistä, että tämä parlamentti pitää tätä neuvostoa vakavana toimijana. Kyse on ihmisoikeuksista. Meidän täytyy muistaa, minkälaisia päätöslausumatekstejä on hyväksytty. Ihmisoikeuksia on loukattu, asioita on käsitelty ihmisoikeusneuvostossa. Saudi-Arabia, Pakistan, Egypti ja muut vastaavat maat kuuluvat tähän neuvostoon ja nyt Irankin haluaa liittyä siihen. No, Pohjois-Koreakin vielä, niin sittenpä siellä onkin kaikki rikosvaltiot paikalla edustettuina. Tämä neuvosto on häpiällinen. Sitä ei voida pitää siedettävänä toimijana. Meidän täytyisi etääntyä sen toiminnoista ja meidän täytyisi todellakin ryhtyä aivan toisenlaiseen toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Dan Preda, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aluksi muistuttaisin, että kun tämä järjestö luotiin ihmisoikeusneuvostoksi YK piiriin. Silloin ihmisoikeusneuvosto symbolisoi toivoa siitä, miten paremmin voitaisiin maailmassa suojella perusoikeuksia. Siellä tutkitaan näitä kysymyksiä kaikkialla maailmassa ja tällä lailla pitää saada vähän myöskin innovaatiota ja sillä tavalla voitaisiin vastata tähän ylettömään politisoitumiseen ja rankaisemattomuuteen, liittyen ihmisoikeusrikkomuksiin. Ihmisoikeusneuvoston on pystyttävä toimimaan niin, että lopuksi voidaan todeta, että kuolemia on pystytty estämään ja että toiminnalla on edelleen järkeä. Tämä vuosittainen tarkastelu ei riitä, jotta voitaisiin todella suojella ihmisoikeuksia. Ja kun neuvosto ei toimi riittävän ripeästi, kuten kävi esimerkiksi Gineassa, eli silloin kun oli Ginean kriisi, sillä on hyvinkin huomattavia vaikutuksia. Ne, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia, ovat siis lähes rankaisemattomuuden tilassa, eli meidän pitäisi nopeasti rangaista näitä syyllisiä, kun ihmisoikeuksia rikotaan. Siksi on tärkeää, että EU pystyy edistämään mekanismien luomista, joilla voidaan vastata kriiseihin, esimerkiksi Afganistaniin, Guineaan, Iraniin, Jemeniin tai Irakiin. Euroopan parlamentin etu on, että tämä ihmisoikeusneuvosto olisi mahdollisimman tehokas ja voimakas, koska uskon, että me tarvitsemme uskottavaa kumppania ihmisoikeusvuoropuhelussa. Kiitos. Kiitoksia seuraavana kollega Kretu, yksi minuutti. Haluaisin puhua Gaasan tilanteesta. Se on jatkuva huolenaihe, kun ajatellaan ihmisoikeuksia, erityisesti sen jälkeen, kuin oli taisteluita viime kesänä. Emme voi sanoa, kuka olisi eniten kärsinyt, koska kummankin osapuolen aseellinen toiminta on aiheuttanut kärsimystä erityisesti siviiliväestön piirissä. Ja on hyvin vaikea erottaa siviiliväestöä ja armeijaa. Ja toisaalta Hamasin hyökkäykset ovat kohdistuneet lähinnä Israelin siviiliväestöön. Me tiedämme, millaisia ongelmia on kummallakin puolella. Ja meidän ei pidä yrittää syyttää vain yhtä osapuolta. Dramaattinen humanitaarinen tilanne tämän tilanteen jälkeen osoittaa, että nyt pitäisi nopeasti toimia kaikkialla, jotta voisimme ehkäistä näiden konfliktien syitä ja käydä parempaa vuoropuhelua kansainvälisesti ja edistää tällä tavalla rauhaa. Ja EUlla on kapasiteettia ja uskottavuutta tällä saralla, ja sillä on myöskin velvollisuus toimia tiukemmin näissä kysymyksissä. Kiitoksia seuraavana kollega Kelam, kaksi minuuttia. Commissioner, minister. Kiitos komission jäsen ministeri. Yksi parlamentin prioriteeteista on myöskin puuttua huolestuttaviin tapahtumiin. Ihmisoikeusneuvoston toiminta on johtanut siihen, että kysymykset politisoituvat äärimmilleen. Siksi on hyvin tärkeää, että EUn jäsenvaltioiden vaatuskunnat vaativat kriteereitä sille, miten voi tulla ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Erityiseksi tämä koskee minimiyhteistyövaatimuksia. Ja esimerkiksi pitää estää se, että ei saada hyväksyttyä päätöslauselmia siksi, että jotkut maat eivät halua kritisoida ihmisoikeustilanteita. Haluaisin viitata myöskin parin parlamentin prioriteettiin. Ensinnäkin toisin kuin odotuksemme niin ihmisoikeustilanne ei ole nyt parantunut, vaan heikentynyt. Halusin vahvistaa Menkensin viestiä tänään. EUlla on nyt todella mahdollisuus painostaa Lukashenkan hallintoa, jotta saataisiin aikaan aitoa muutosta. Ehdoksi siis taloudelliselle yhteistyölle ja tuelle. Lisäksi muistuttaisin viime viikon kannanotosta Saharon palkinnon saa Kovaljov ja kaiken kaikkiaan 18 toisinaan ajattelijaa Venäjällä ovat osoittaneet mieltään. On todella haitallista EUn arvojen osalta se, että annetaan palkinto Kovaljovin tavalla tapaiselle toisinajattelijalle ja toisaalta ei puututa siihen, että Putin pitää venäjänkielisen ohjelman esittämistä satelliitin kautta eh, vihanosoituksena. Kiitoksia. Seuraavaksi keskusteluun ilman puhujalistaa kollega Besescu, yksi minuutti. Haluaisin puhua israelista soltilaasta, joka katosi heinäkuussa 2006 ja hän oli vain 19-vuotias. Viime viikolla olin Euroopan parlamentin valtuuskunnan matkalla Israelissa ja me tapasimme Gilead Shalidin isän Narut Shalin. Ja huolimatta Geneven yleissopimuksesta liittyen sotavankien oikeuksiin, Gilad, joka on myöskin Ranskan kansalainen, ei ole kuitenkaan saanut tavata perhettään tai kansainvälisiä edustajia, eikä häntä ole myöskään, hän ei myöskään edes tiedä, missä häntä pidetään. Artikla 77 kolstolin raponista suosittelee, että Gilad Shalit voisi hyötyä Geneven yleissopimuksen säännöksistä ja Islannin pitäisi kunnioittaa vankien oikeuksia. Kollega Sokor, yksi minuutti. Az az ENSZ emberi jogi tanácsának márciusi ülésén egyértelműen... Kiitoksia, herra puhemies. Maaliskuisessa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa on selkeän sanakääntein todettava, että ihmisoikeusloukkauksiakin on havaittavissa sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. YK on vuoden 1992 annetussa julistuksessa sanotaan, että kaikilla vähemmistöillä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet. Se on erittäin tärkeää kehitysmaille että myöskin Euroopan unionin jäsenmaille. Toisessa kappaleessa todetaan myöskin hyvin selkeästi, että kansallisilla vähemmistöillä on oikeus käyttää kansallisessa kanssakäymisessä omaa äidinkieltään ilman minkäänlaista syrjintää ja ilmeisesti Euroopan unionissakin tätä asiaa ei olla vielä noterattu. Euroopan unioni voi esiintyä vain vakuuttavasti siinä tapauksessa, että se pystyy ratkaisemaan tällaisen ongelman, eli että myöskin vähemmistöihin kohdistuvat loukkaukset otetaan huomioon oikealla tavalla. Kiitoksia. Τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, είναι κρίσιμα για την puhemies. Seuraavan parin vuoden aikana meidän täytyy ratkaisevasti edetä YK roolin osalta. Ajatellen ihmisoikeusneuvostoa, koska kahden vuoden jälkeen arvioidaan tätä työtä ja tämä on ratkaisevaa. Jotkut kollegat eivät pidä tätä kysymystä niin tärkeänä, mutta ehkä silloin pitäisi ottaa huomioon YK rooli ja merkitys. EUhan haluaa olla tärkeä, tärkeä tekijä, kun ihmisoikeuksia suojellaan, ja siksi meidän pitää kansainvälisesti myös puhua yhdellä äänellä ja estää se, että syntyy epäselvyyttä kannoistamme. Meidän pitää myöskin tehdä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ihmisoikeuskysymyksissä Euroopan parlamentin pitää myöskin toimia varovaisesti, kun ajatellaan tilannetta, jos katsotaan ihmisoikeuksien universaalisuutta. Meidän täytyy konkreettisesti tukea ihmisoikeuksia myös omissa maissamme. Kiitoksia kollega Panen Sertsova, yksi minuutti. Puhemies, arvoisat kollegat. Haluaisin tässä päätösasemme kiinnitän huomioon kohtaan 13, joka liittyy Iranin ehdokkuuteen YK on ihmisoikeusneuvoston 15. helmikuuta. Irania tarkasteltiin ihmisoikeuksien suhteen Iranin hallinto on vahvistanut, että maassa näitä oikeuksia kunnioitetaan. Tällä hetkellä hallitus, haluaisin nyt korostaa muita seikkoja. Parlamentissa Rajavi kertoi meille pidätyksistä, jotka ovat mielivaltaisia, ja iranilaisten naisten kidutuksista. Poliittinen tilanne on myöskin erittäin huono vankiloissa. Ashrafin leiri osoittaa, miten huonosti ihmisoikeuksia noudatetaan. Ja tällä hetkellä me emme voi hyväksyä sitä, että Iranista tulisi YK ihmisoikeusneuvoston jäsen. Ja haluaisin nyt kysyä, mitä YK haluaa täällä viestittää muille maille, joissa noudatetaan ihmisoikeuksia. Meidän pitää puhua yhdellä äänellä ja toimia johdonmukaisesti. Ja kuten Ashton totesi, Iranin ehdokkuus tällä hetkellä ei ole mitenkään mahdollista. Kollega Svensson, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Yhteinen päätöslauselma YK ihmisoikeuksia oikeusneuvostossa on hyvä erityisesti kohdissa 6 ja 25. Silloin puhutaan EUn tuesta maakohtaisille päätöslauselmille. Kun ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu systemaattisesti, on hyvä, että ihmisoikeusneuvostossa ja YK yleiskokouksessa voidaan käyttää tärkeänä välineenä maakohtaisia tekstejä. Monet kerrat on jätetty osallistumista – yhteistyöhön ja siksi maakohtaiset päätöslauselmat antavat ainoan mahdollisuuden kansainväliselle yhteisölle reagoida tällaisissa tapauksissa. Kyse ei ole tällaisesta naming and shaming järjestelmästä. Sanotaan, että EU:ssa tykätään puuttua muiden maiden sisäisiin kysymyksiin. Siitä ei ole kyse vain siitä, että meidän on selkeästi sanottava, että emme voi hyväksyä sitä, että hallinto sortaa omia kansalaisia. Meidän pitää osoittaa, että me ajamme avoimuutta, emmekä halua sortoa. Siksi meidän pitää ajaa edelleen sitä, että YK järjestelmässä tällaisia maankohtaisia päätöslausia voidaan käyttää. Kiitos. Kollega Brons, yksi minuutti. Onko kollega Bons paikalla? Thank you, Mr. President. The countries of the European... Kiitoksia. EUn maiden pitäisi laittaa omat asensa kuntoon ennen kuin osoittaa toisia sormella. Monet EUn jäsenvaltiot syyttävät muita siitä, että siellä ei noudata sananvapautta. Pukkien, äh, kirjojen polttaminen toimii edelleen. Belgiassa kielletään poliittisia puolueita tai sitten jollain tavalla kielletään, kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa, oma puolueeni on nyt kielletty tuomioistuimen päätöksellä. Ei riitä se, että maat kutsuvat itseään demokraattisiksi, vaan niiden pitää noudattaa sananvapautta ja kokoontumisvapautta, ja siellä pitää noudattaa myöskin vaalivapautta. Kiitos. Kiitos ja lopuksi sitten vielä Lopes Carido neuvoston puolesta, olkaa hyvä. señor presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kovasti kaikkia puhujia, parlamentin edustajia. Ja tämä kysymys on hyvin keskeinen ja se on yksi ydinseikkoja Euroopan unionissa, eli ihmisoikeuksien puolustaminen. Me katsomme, että se, että on olemassa tämä ihmisoikeusneuvosto YK on sisällä, EU pitää sitä tukea edelleen. EU on aina tukenut sitä, että perustetaan ihmisoikeusneuvosto, joka korvaa vanhan komitean. Ja täytyy muistaa, että kyseessä on väline, jolla voidaan sopivalla tavalla käsitellä ihmisoikeustilannetta koko maailmassa, tilannetta, jossa on toimittava, jossa on otettava kantaa ja todettava omat kannat selkeästi YKssa ja jäsenvaltioissa. Puheenjohtajavaltio, neuvoston puheenjohtaja Espanja on systemaattisesti ollut mukana keskusteluissa, kun on puhuttu ihmisoikeusneuvostoon liittyvistä kysymyksistä. Ja tämä tulee jatkumaan samalla tavalla. Puheenjohtajavaltio puhuu myöskin seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa ja myöskin ministerineuvoston kokouksessa. Ja tämä tietysti sopii täydellisesti yhteen niiden kannanottojen kanssa, joita kaikki jäsenvaltiot EU saavat tehneet ja myöskin Euroopan komissio – Sehän on toinen toimielin Euroopan unionissa. Näin ollen me kannatamme sitä, että tämä järjestö on olemassa, ja kannatamme sitä, että sitä voitaisiin käyttää kaikissa tapauksissa. Joissain tapauksissa onnistutaan ja joissain tapauksissa taas ei. Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi äänestysten tuloksena, EU ja sen jäsenvaltiot eivät pääse kaikkiin tavoitteisiinsa. Ja on myöskin myönteisiä tapauksia, esimerkiksi Somalian tilanne ja sen ihmisoikeustilanne. Ja sitten toisissa tapauksissa emme ole onnistuneet, mutta meidän täytyy aina korostaa näitä myönteisiä puolia kuin kielteisiä. Haluaisin todeta, että mitä tulee muutamiin maihin, jotka on, ovat tulleet esille eri puheenvuoroissa, me puhumme näistä vielä myöhemminkin. Ja haluaisin nyt puhua Iranista, koska useaan otteeseen puhuttiin siitä, että Iran on nyt ehdokkaana ihmisoikeusneuvostoon. Minulla on tässä edessäni tältä vuodelta kolme julkilausumaa Euroopan ulkopolitiikan korkealta edustajalta Catherine Ashtonilta, ja nämä liittyvät kaikki Iranin tilanteeseen, ja niin näissä tuomitaan tai joissa ollaan huolissaan muutamista tapauksista, joissa on rikottu ihmisoikeuksia, tai jos on toteutettu teloituksia Iranissa. Ja sitten tämä ehdokaskysymys. No minä täytyy ensinnäkin todeta, että tämä on kysymys, joka liittyy kansalliseen toimivaltaan. Mitä tulee näihin ehdokkaisiin, Silloin nämä maat tekevät päätöksen. Ja joka tapauksessa hallinto, mitä tulee ihmisoikeustilanteeseen Iranissa, ihmisoikeusrikkomukset, joita siellä tapahtuu. Ja näin ollen, mikäli Iranin ehdokkuus ihmisoikeusneuvoston hyväksytään, meidän täytyy edetä varovasti, jotta emme aiheuta kielteisiä vaikutuksia. Ja tällä tavalla meidän täytyy muistaa jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja meidän täytyy toimia mahdollisimman koordinoidusti ja näinhän tällä tavalla ollaan toimimassa. Ja meidän täytyy siis toimia varoen ja todellakin, puhemies, me katsomme, että ihmisoikeusneuvosto on elin, jota meidän tulee puolustaa, jossa meidän tulee puolustaa Euroopan etuja. Ja lisäksi kompromissemme on aina ollut sellainen, että emme halua palata taaksepäin. Emme halua ottaa ihmisoikeuskysymyksiä askelia taaksepäin. Ihmisoikeudethan ovat yleismaailmallinen oikeus ja arvo, jota tulee puolustaa yli rajojen, yli erilaisten kulttuurien ja perinteiden, koska se liittyy kaikkien ihmisten ihmisarvoon ja elämään. Kiitos. Kiitos ja lopuksi komissaari Georgieva. President. Uh, Kiitoksia herra puhemies ja haluaisin kiittää kaikki kaikkia parlamentaarikkoja näistä suosituksista ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta nämä viestit välittyvät myöskin korkealle edustajalle. Muutamia huomioita esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Ensinnäkin Iranin hakemukseen voin korostaa että jokainen neuvoston valittu jäsen joutuu sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Mitä tulee yksittäisiin Kuuban ihmisenkin menetystapauksiin, haluaisin tässä yhteydessä esittää uhrinomaisille komission puolesta osanottoni. Tuomitsemme nämä vangitsemiset. Yli 200 poliittista kuubalaista toisin ajattelija on vangittu. Tämän kaltaiset ihmisoikeusloukkaukset, niitä emme missään nimessä voi hyväksyä. Me vaadimme Kuubaa muuttamaan toimintaansa ja noudattamaan kansainvälisoikeudellisia määräyksiä. Me tulemme Kuuban kanssa keskustelemaan näistäkin kysymyksistä. Ja tätä vuoropuhelua pidetään mahdollisuutena pitää ihmisoikeuskysymykset tapetilla. Täällä on useampaan otteeseen vaadittu, että ihmisoikeusrintamalla unioni puhuisi yhteen ääneen. No mitä muuta komissiokaan voisi sitä sanoa. Kansan suhteen olisi ehkä parempi vastata tähän asiaan, kunhan seuraavan esityslistan kohdan yhteydessä käsittelemme Goldstone raporttia. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuusi päätöslauselman luonnosta on pöydällä. jotta eurooppalainen todellinen solidaarisuus voidaan, sitä voidaan vaalia. Minä todellakin toivoisin, Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής. No niin, esityslistalla seuraavana komission neuvoston kannanotto Goldstone-suositusten täytäntöönpano Israelin ja Palestiinan suhteen. Alkuun neuvoston puolesta ministeri López Garrido, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies.